Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 10 esityslistalla. Kyseessä on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen, tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 12. Zoffolin lausunto Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen. Kohta yksi ensimmäisenä puolet. Kom- kompromissi yksi siis. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistus 6. Jaha, se onkin katettu. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 24 seuraavana puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä tyhjä hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. E passiamo adesso a, eh, al voto. Seuraavana Äänestämme Buzoin lausunnosta aiheena psykoaktiiviset aineet. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. äänestys. Koneellisena äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. We have finished the voting session and then... Uh, no niin, nyt olemme saaneet äänestysistunnon valmiiksi. Jos haluatte poistua salista, niin pyydän teitä poistumaan nyt pikimmiten. Ja hiljaisesti, kiitos.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 tarttuvista spongiformisista enkefalopatioista. Koordinaattorin kokouksessa päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja annan välittömästi puheenvuoron komissiolle. Erik Tevenä komissiosta esittelee tilanteen. The floor is yours. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät edustajat, kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne puhumaan tämän hetkisestä spongiformisten enkefalopatioiden säädöstilanteesta. Tämä on aika lyhyt esitys. Kuten tiedätte, 2001 hyväksyttiin tärkeimmät säännökset tällöin oli TSE ja erityisesti BSE-kriisi juuri meneillään. Tuolloin oli vielä paljon tapauksia ja ne toimet, jotka tuolloin hyväksyttiin, olivat todella tiukkoja. Ja niin kuin täältä nähdään, niin tapausten määrä laskee, BSE-tapausten määrä laski Euroopassa todella merkittävästi. Täältä näkyy siis, että muutamassa vuodessa on päästy hyvin pienen tapausmäärään. Ja tämän vähenemisen pohjalta on hyväksytty kaksi etenemissuunnitelmaa ja suurin osa niistä on jo otettu osa, y, osaksi yhteisöakeita eli liittyen erityisesti selkärangan poistoon ja siihen, että tietty määrä luuta voidaan jossain materiaalissa pitää ja toisaalta koskien kalajauhoja. Ja sitten on 2010-2015 aikaväli, jolloin ryhdyttiin tiettyihin lisätoimiin ja näin tänä päivänä näitä on hyvin vähän näitä tapauksia, ottaen huomioon, että lehmiä on, tai nautaeläimiä on 90 miljoonaa Euroopassa. Tämänhetkinen tilanne siis tiettyihin toimiin on ryhdytty. Olemme käyneet läpi luottelun, joka koskee erikseen määriteltyjä riskiaineksia ja nautaeläinten eh, sisäelimiä. Me olemme nostaneet testi-ikää näille riskielimille eli eläimille, eli kyseessä ovat elämät, jotka on teurastettu, kun kyseessä oli kiireinen tapaus tai kun nämä elämät on tutkittu teurastamisen jälkeen. Olemme ottaneet myös mukaan sertifioinnin, joka koskee pieniä märehtiöitä. Kyseessä on skrapie-tauti, kuten tiedätte. Tämä, nämä toimet niillä pyritään siihen, että pystytään eläinten terveys huomioimaan ja olemme myös ryhtyneet toimiin koskien eh, epätyyppiseen skrapie-tautiin, koska tämä, mutta tämä ei kuitenkaan ole tarttuva tauti. Eli näihin toimiin on ryhdytty ja tämän lisäksi me olemme osittain ottaneet käyttöön tietyt muut toimet, jos ajatellaan eh, niitä valtioita, joissa on vain pieni riski, niin me olemme lähteneet liikkeelle OIE, eli maailman eläintautijärjestön säännöistä. Tämä koskee nauta eläimiä, mutta ei vielä pieniä märehtiöitä. Olemme poistaneet kiellon joka koskee sitä, että märehtiöiden, märehtiöitä käytettäisiin ruokkimaan muita kuin märehtiöitä, kunhan ei ole kannibalismia tietysti. Tässä mietitään kanavointia ja on myös tärkeää, että on luotettavia valvontatoimia. Tämä koskee muita kuin märehtiöitä, niistä peräisin olevia proteiineita käytetään vesiviljelyssä, mutta tämä ei vielä koske sian, sijasta peräisin olevia tuotteita, joita käytetään sipikarille tai sipikareja, joita käytetään sikojen ruokintaan. Proteiineja on hyvin vähän ruokinnassa ja on pääty, päätetty tietyistä kynnysarvoista. mikroskooppista kynnysarvoista ja me jatkamme geneettistä kontrollia liittyen skarabie-tautiin ja tietyissä kasvatusyksiköissä tutkitaan. lampaita. Ja sitten meillä on toisaalta vuohet, jos niitä ajateltaan TSE-kannalta, niin emme ole ryhtyneet vielä mihinkään toimiin, koska pyydettiin EFSAn kantaa, joka on tulossa vasta vuonna 2017. Ja jos ajatellaan teurastusta ja vaatimuksia, jotka liittyvät kohorttien teurastamiseen, tämä ei ole oleellista epätyyppisen PSN osalta. Ja ehkä tähän painotetaan uudelleen sen jälkeen, kun OIE on hyväksynyt tätä asiaa koskevat säännöt, eli tämä tulee vähän myöhemmin. Ja käytännössä, mitä on tarkoitus tehdä seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, jos ajatellaan rehukieltoa tai roka, rehuaineiden kieltoa, ensinnäkin hyönteiset, TSE-asetuksessa puhutaan proteiinien käytöstä eläinten ravinnossa. Tällä hetkellä ei voi käyttää hyönteisproteiinia ja tämä on ensimmäinen vaihe. Eli mietittäisin sitä, että voidaan, voitaisinko käyttää eh, vesiviljelyssä aivan ensiksi näitä hyönteisproteiineja. Ja sitten seuraavassa vaiheessa Tätä on mietitty siipikarjan osalta, mutta tämä siis siinä vaiheessa, kun saadaan tarpeeksi hyvät laboratoriomenetelmät, jotka ovat luotettavia. Ja märehtiä proteiinin vienti tällä hetkellä on kiellettyä viedä jalostettuja eläinproteiineja luokasta kolme. ihmisruoka varten, mutta tämä on nyt kuitenkin tarkoitus ottaa esille ja käsitellä sitä jäsenvaltioiden kanssa lähiaikoina. Ja tämä koskee ainoastaan yksinomaan näistä valmistettuja tuotteita ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun saamme tarpeeksi hyviä ja luotettavia menetelmiä, jotta voimme testata GTH-merkintä ainetta, niin palamme tähän asiaan. Ja sitten lopuksi nämä proteiinit, jotka ovat peräisin muista kuin märähtiöistä, joita käytetään muidenkin märähtiöiden ruokintaan. Eli sianlihan käyttäminen siipikarjalle ja päinvastoin siipikarjan proteiinin käyttäminen sikojen ruokintaan. Jos ajatellaan sika, niin niiden osalta on joskus annettu lupa esimerkiksi maitoproteiinin käyttöön ja tämä koskee myös sian verta. Eli tarvitsemme nyt sellaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat sen varmistamisen, mistä nämä löydetyt proteiinit ovat lähtöisin. Jos ajatellaan siipikarjaan, siippikarjalle annettua sijaan lihaproteiinia, niin tämä tulemaan hankalampi asia. Ei, tässä on ehkä vähän erehdyin. Palaan vielä vähän taaksepäin, sanon puhuja. Eli tässä on kaksi mahdollista. Joko sika annetaan siipikarjalle tai siipikarjaa sijalle, kun annetaan siipikarjaa proteiinia sijoille, niin tämä on aika monimutkaista. Ja vaikka meillä on validoitu menetelmä, jolla pystytään sikaproteiini tunnistamaan, niin joskus siinä eh, ravinnossa on mukana myös märttiä proteiineja, esimerkiksi maitoa ja siksi tässä joskus tulee vääriä löydöksiä. Siksi on hyvin tärkeää, että tiedetään, mistä proteiini on tulossa ennen kuin antaa lupa. Eli tämä ei nyt ole vielä valmista ja PCR-menetelmät eivät ole vielä täysin luotettavia ja ehkä me otamme käyttöömme muita eh, monimutkaisempia metodeja. Ja jos ajatellaan sitten siipikaralle annettavaa eh, sianliha proteiinia, niin tämän osalta ollaan tekemässä testejä tämä todennäköisesti toteutuu jo aikaisemmin, anteeksi, että tässä nämä sekoitin keskenään. Mitä tulee sitten tähän erikseen määriteltyyn riskiainekseen, pienten määrätiöiden osalta tarkoitus on tarkistaa tätä luetteloa. Tämä teksti tulee myös pysyvään komitean käsittelyyn ja lähdemme liikkeelle EFSAn kannasta. Tällä hetkellä Euroopassa on ollut vain 2000-luvun alkupuolta kaksi pienten määrätiöiden tapausta, eli ei varmasti tarvitse pienten määrättyjen osalta tätä luettelua uudistaa, ottaen huomioon, että kansainvälisesti ei ole olemassa tätä koskevia säädöksiä eikä niitä ole myöskään tulossa. Mitä tulee itse nautaeläimiin, on katsotaan, miten maailman eläintautijärjestö aikoo omia sääntöjä muuttaa, eli tätä tietoa odottelemme. Ja sitten BSE-taudin valvonta, kuten sanoin, on otettu esille tiettyjä ajatuksia joidenkin maiden kohdalla. Esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa ei ole ikätestejä tällä hetkellä nämä testit on tehtävä yli 30 kuukautta vanhoille eläimille ja riskieläimille, jos ne ovat yli 24 kuukautta vanhoja, ottaen huomioon Bulgarian ja Romanien kapasiteetin toimia. No, ne ovat osoittaneet, että ne pystyvät näiden valvontakriteerien mukaan toimimaan. Me panemme tähän asiaan vielä, mutta toistaiseksi asia ei ole ollut esillä. Sitten kiinnittäisin valiokunnan huomioon tähän CVD-tautiin. Meillä on Norjassa ollut yksi tapaus tänä vuonna aikaisemmin. Sitä ei ollut Euroopasta löytynyt. Norja on ryhtynyt tiettyihin toimiin kansallisesti, eli ensimmäiset tapaukset löytyivät hirvien ja porojen joukosta. Me olemme ryhtyneet toimiin, jotta Norjasta tulevien eläinten liikkumista rajoitettaisiin muihin Pohjoismaihin, eli Ruotsiin ja Suomeen päin. Kuitenkin on varmistettu, että perinteinen liikkuminen mahdollistuu, mutta tämä alue on nyt eristetty niin, että Norjan alueita valvotaan. Tätä tautia on varottava, koska sen tarttumistapa on erilainen kuin muiden TSE-tautien. Se voi olla ympäristö kautta tapahtuva ja jos e, se leviää tiettyyn maahan, niin siitä taudista on hyvä, hyvin vaikea päästä eroon. Ja loppupäätelmän sanoisin, että viime vuosina tilanne on epidemiologian kannalta Euroopassa kehittynyt oikein hyvään suuntaan ja on tärkeää jatkaa tätä suhteellista toimintatapaa tautiin liittyen on tehtävä arvioinnit askel, askelilta ja lähdettävä liikkeellä tieteestä tiedosta ja mahdollistettava valvonta. Olemme ja jatkossakin yhteydessä kansainvälisiin toimijoihin, eli meidän säädöksemme kehittyvät myös sieltä pohjalta, mitä OJEssä päätetään tämän, tähän tautiin liittyen. Ja sitten mainitsisin pari tautia, eli tämän CVD-taudin. Me olemme pyytäneet EFSAlta lausuntoa, joka on kohta tulossa. Tämä koskee ensinnäkin eläinten tautitartuntoja, mutta lähdemme siis liikkeelle siitä, mitä EFSA meille kertoo toimissamme. Ja sitten meillä on tämä skrapie-tauti. Tässä lähdemme liikkeelle eläintauti näkökulmasta, koska tämä ei ole tarttuva samalla tavalla. Ja nyt voin sitten vastata kysymyksiin, jos teitä esimerkiksi nyt kiinnostaa vielä tämä sika- ja siipikarja proteiiniasia, koska on tätä aivan selkeästi ilmaissut. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia tästä esityksestä ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Edustaja Potts. Uh, thank you, Chair. Kiitokset, puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin en oikein voi ymmärtää, miksi on kielletty hyönteisproteiini. Hyönteisethän kuuluvat luontoon ja ovat luonnollista ravintoa muun muassa monille linnuille ja muille eläimille. Tämä ei ole kuitenkaan pääkysymykseni. Pääkysymykseni, jonka haluan esittää komissiolle, ja komissio tästä varmaan tietääkin, on seuraava. On jäsenvaltioita, joissa nämä, näitä valkuaisaineita, näitä proteiineja myydään äh, lannoitteena ja sitten niitä väärinkäytetään rehuna tai, tai ää, äh, niillä ruokitaan muun muassa ja erityisesti sikoja. Tämähän on juuri asia, jota, jonka komissio haluaa välttää, koska kyse on kannibalismista – nämä proteiinit myydään lannoitteena, mutta sitten niitä viljelijät käyttävät sijaan rehuna. Kysyisinkin, että tiedättekö tästä? Oletteko tietoisia komissiossa tästä? Jos olette, niin miten aiotte ongelmaan puuttua? Kiitos. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitys oli erittäin selkeä komissiolta enkä sponkefoorumista, enke falopatien, patioiden vähentyminen ja myös nauta eläinten, eläinten kohdalla on vähentynyt merkittävästi. Tämä osoittaa sen, että Euroopassa kansanterveyden suojelu on viime vuosina toiminut. Kuitenkin tämän vuoden maaliskuussa, sen jälkeen kun ra- Ranskassa havaittiin viisivuotias ja BSE-taudista kärsivän nautaeläin. Esitin kysymyksen, että ymmärrettäisiin millaisia riskejä Euroopan kuljettajilla on näiden erillistapausten takia. Tiedän, että komissio on pyytänyt EFSAa EFSAlta tieteellistä arviointia koskien sitä, voi, voivatko nämä tapaukset johtua siitä, että eurooppalaista sääntelyä ei ole tarkkaan noudatettu, mutta olisi hyvä tietää myös, missä vaiheessa työssä ollaan menossa? Annetaanko tämä lausunto jo ensi vuoteen mennessä? Onko välituloksia olemassa? Ja toisaalta onko komissiolla tullut tutkimuksia koskien jäsenvaltioiden valkoisainen käyttöä, kun kyseessä on jalostettu valkoisainen, jota ei ole tarkoitettu, rehu, rehu, jota ei ole tarkoitettu rehuksi? Kuinka paljon niitä tu, tu, tuotetaan ja kuinka paljon päätyy kompostiin ja kuinka paljon niistä poltetaan? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Ei. Siinä tapauksessa voinkin kääntää komission puoleen vastauksen varten. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Potsin kysymyksiin. valkosaineiden väärinkäyttö on tietenkin selkeästi petos. Komissio on tietoinen tästä asiasta ja tekee työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin tällaisen toiminna, tällainen toiminta estää. Tietenkin joudumme aina nojautumaan kansallisiin valvontaviranomaisiin niin, että he pitäisivät huolen siitä, että sääntöjä noudatetaan asianmukaisesti. Tällainen, tällaista väärinkäyttöä on vaikea valvoa, mutta olemme tästä kyllä tietoisia ja toimimme asian suhteen. Hyönteisistä tällä hetkellä hyönteisten käytön kielto liittyy omaan säätelyymme, koska näiden valkuaisaineiden käyttöä ei ole hyväksytty – Aluksi käyttää haluttaisiin laajentaa kalankasvatukseen. Ja tässä syynä on lähinnä valvontakysymykset siipikarjan osalta. Tähän siirrytään seuraavassa vaiheessa, koska meidän on oltava varmoja siitä, että, että, että kun löydämme valkuaisaineita, meidän pitää pystyä varmistumaan, että kyseessä on hyönteisvalkuaisaine. Sitten edusti Pedicinin kysymyksiin. Meillä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista suuntaviivaa eurooppalaiselta elintarvikevalvontaviranomaiselta. Odottamme lausuntoa ensi vuonna. Olimme hieman suurullisia tästä Ranskan tapauksesta, koska Ranskassa on nyt sitten siirretty valvotun riskin tilaan alhaisemmasta riskintilasta ja tietenkin odotamme EFSAn lausuntoa. Uskon, että saamme sen ensi vuoden loppuun, loppupuolella ja odotamme sitä ennen kuin päätämme, mihin toimien ryhdymme. Sitten valkuaisaineita koskevista tiedoista. Minulla ei tällaisia tietoja tässä käytettävissäni ole, mutta voin kyllä palata myöhemmin, kun käytettävissäni on tarkemmat tiedot. Thank you very much. I don't know if... Kiitoksia. En tiedä, onko muita kysymyksiä. Ei näytä olevan. Jaha. Edustaja Grostet. Palaisin vielä tähän, mitä sanoitte. Eli jos ajatellaan Ranskaa, sanoitte, että valitettavasti Ranskan status on muuttunut pitkäksi aikaa, mutta tiedetäänkö, mistä tämä tartunta on peräisin? Tiedetäänkö, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? Mitä oikein tapahtui? Miten tauti tarttui tähän laumaan? Euh, les Français ont mené une enquête. Ranskassa on tehty hyvin tyhjentävä tutkimusasiasta, eikä siinä ole saatu selville tartuntalähdettä tämän Karin kohdalle, joten tästä syystä olemme esittäneet kysymyksiä EFSAlle olemme esittäneet kysymyksiä myös muille jäsenvaltioille, joilla on tämän tapaisia tapauksia ollut, niin että jos heillä olisi tietoja tutkimuksista, joita on tehty näissä maissa viime vuosien aikana, niin että voisimme tätä ilmiötä analysoida, mutta todella ranskalaiset ovat kyllä tehneet erittäin hyvää työtä. Heidän analyysinsä oli hyvin perinpohjainen ja käsitte kaikki vaiheet, eikä mitään alkuperää silti löydetty. Thank you very much. We can... Kiitoksia. Voimmekin päättää tähän tämän asian käsittelyn ja tämän aamuisen istunnon ja tapaamme iltapäivällä kello 15. Envi kokouksen toista osaa varten. Kiitoksia.